Die Sitzung ist wieder. Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko niihin liittyviä vastalauseita? Ei näytä olevan, joten pöytäkirja on näin hyväksytty. Minulla on yksi ilmoitusasia.